So, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen. No niin, hyvät naiset ja herrat, pyytäisin teitä istuutumaan niin, että pikkuhiljaa tässä pääsemme aloittelemaan. Tuotan tervetulleeksi valtuuskunnan Vittorio Prodin vierasryhmän Italiasta. Tervetuloa. Seuraatte täällä isoisänne töitä. Hienoa. Hän on erittäin ahkera. Voitte olla hänestä ylpeitä. Sitten eteenpäin meillä on täällä erityisvieras, eli Liettuan terveysministeri Andriu Kaitis. On hienoa, että tänään pääsemme keskustelemaan teidän kanssanne eri aiheista. Ja itse puheenjohtajuudestanne. Me ehdimmekin jo keskustella hieman. Tiedän, että Euroopan parlamentilla on teille henkilökohtaisesti suuri merkitys perhehistorianne valossa, mutta terveyskysymyksissä ja terveysalan kysymyksissä meillä on paljon tärkeitä asioita käsittelyssä tulevaisuudenkin kannalta. Tässä Dagmar Roth Berendt istuu tässä edessä. Hän käsittelee lääkinnällisiä laitteita koskevaa mietintöä. Ja meillä on monia muitakin kysymyksiä, joista keskustelut ovat kesken. Nyt toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi. Eilen kuulimme jo maanne maatalous- ja ympäristöministereitä ja nyt sitten vielä sokerina pohjalla terveysministeri. Olkaa hyvä. Dėkoju gerbiamas komiteto pirmininkė. Kiitoksia arvon puheenjohtaja. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet ja tämän ympäristö kansanterveys- ja elintarviketurvallisuusasiasta vastaavan valiokunnan jäsenet. Hyvät kollegat. Kollegat, minulla on suuri ilo ja kai myös suuri vastuu tänään esitellä teille Liettuan puheenjohtajakauden ohjelmaa terveysalan kysymyksissä. Vielä juuri pari päivää sitten minulla oli kunnia toimia puheenjohtajana Vilnassa terveysministeriön epävirallisessa ministerineuvoston kokouksessa, jossa käsiteltiin hyvin tärkeitä, kaikille EU-jäsenvaltioille tärkeitä terveysalan kysymyksiä, kuten esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä, ikäihmisten mielenterveyskysymyksiä ja sitten nuorison tupakointia. on äh, tosiasia, että Irlannin puheenjohtajakaudella löydetty sopu tupakkatuotedirektiivistä on kaikkien mielestä oikein hyvä alku. Ja EUn jäsenvaltiot osoittivat myös poliittista tahtoa sen suhteen, että yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa, sen tulee sujua oikein hyvin tällä Liettuan puheenjohtajakaudella, ei pelkästään tässä tupakkatuotedirektiivissä. Kaikki jäsenvaltiot toivovat, että Liettuan puheenjohtajakaudella saavutetaan edistystä myös muissa asioissa, kuten kliinisissä tutkimuksissa, lääketuotteissa ja maksuissa, jotka liittyvät lääkevirastoon. Ja ministerineuvostossa pitäisi päästä eteenpäin erityisesti näissä kliinisissä tutkimuksissa, koska se nopeuttaisi edistystä myös muissa säädöksissä. Puhun teille tänään valiokunnalle siis ja tunnen kuinka myönteistä energiaa neuvostossa on ja muistan tässä myös Irlannin optimismin. Mutta sitten englanniksi. Here, niin, nyt eh, jos sallitte heittänyt hieman tunteikkaaksi täällä kansanne, ja kerron teille miksi. Te varmasti koettekin jo toimikautenne aikana yhdeksännen puheenjohtaja kauden ja tiedätte tämän tilanteen. Tiedätte kuinka monimutkaista eh, nämä, tämä, tämä päätöksenteko terveysasioissa on. Ja ei ole ensimmäinen kerta, kun kuulette nämä sanat, että tavoitteeseen päästään ainoastaan yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Mutta nämä sanat itse asiassa minulle ovat sellaiset, jotka olen testannut todellisessa elämässä ja myöskin Liettua on ne testannut. Liettuahan otti Irlannilta puheenjohtajakauden ja se on ensimmäinen Baltian maa, joka käsittelee tai hoitaa tällaista vakavaa vastuuta. Ja nämä, todellakin nämä sanat on testattu Virossa, Latviassa ja Lietuassa. Minä itse olen syntynyt Siberiassa, Stalinin ja Gulagessa. Tulen Liettuan toisen aatteiden liikkeestä ja tiedän erittäin hyvin, että mitä minulle ja minun tovereille tarkoittaa se, että Euroopan parlamentissa hyväksyttiin päätöslause 13. tammikuuta 1983 vuonna. Ja tämä liittyi Viron, Latvian ja Liettuan tilanteeseen parlamentti tuki vankasti sitä, että nämä maat pääsivät kohti vapautta. Ja Euroopan parlamentti itse asiassa on vastannut 45 toisinajattelijan vetoomukseen Baltian maista, jotka halusivat demokratiaa ja halusivat, että Molotov-Ribbentropin sopimuksen vaikutukset purettaisiin. Ja yksi äh, allekirjoittaja tässä vetoomuksessa on ollut minun isäni Alfonsas Andriu Kaitis. Ja 1983 tammikuussa tämä ilmaisu kaikista ihmisistä tulee veljiä, joka löytyy EUn hymnistä Oodi Ilolle. Nämä todella tulivat todeksi ja eh, hyvä puhemies, hyvä Matias, haluaisin tässä tilaisuudessa jättää teille kirjan, joka liittyy tähän tärkeään askeleen Euroopan parlamentin uralle ja haluan kiittää todellakin kaikkia teitä Liettuan puolesta. Haluan kiittää teitä ja toivon, että nämä sanat ainoastaan yhteistyössä parlamentin kanssa todella säilyttävät sen syvän merkityksen ja optimistisen, myönteisen ja dynaamisen eh, perspektiivin, joka sillä on. No itse oma kokemukseni, olen ollut allekirjoittamassa Liettuan eh, itsenäisyyslaisia olen ollut myöskin Liettuan parlamentissa jäsenenä, ja nämä kokemukset osoittavat, että Euroopan parlamentti on hyvin ainutlaatuinen toimielin. Kaikki eurooppalaiset ovat sen valinneet, ja se edustaa kaikkia kansallisia. Ja minusta tai olen ollut jäsenenä EU-valmistelukunnassa, jossa valmisteltiin sopimusluonnosta Euroopan perustuslain sopimukseksi, ja Euroopan parlamentin on antanut mahdollisuuden meille tehdä töitä tässä rakennuksessa, ja olemme todella tunteneet olemme kotoisaksi. Ja parlamentissa on puolustettu sitä periaatetta enemmän demokratiaa, enemmän Eurooppaa ja täällä on tehty paljon työtä sille, että Euroopassa olisi vahvempi eh, perustuslaki ja tehokkaammat mekanismit, jotka mahdollistaisivat sen, että voitaisiin käsitellä näitä tärkeitä kysymyksiä muun muassa terveysalalla. Tämä eh, suurimmat mahdolliset terveysindikaattorit periaate, joka on Lissabonin sopimuksessa, se on otettu eh, tästä perustus sopi sopimusuudistushankkeesta. Eh, ja siksi, kun olen täällä valiokunnassa puhumassa teille, niin tuon, että tiedän erittäin hyvin, että kuinka tärkeää on, että työskentelemme kumppaneina ja saavutamme yhteisiä eh, tavoitteita. Yhdessä se, mitä on Irlannin puheenjohtajakauden kanssa aikaan, esimerkiksi monivuotisissa rahoituskehyksissä, Erasmus Plus-ohjelmassa, Life Plus-ohjelmassa, Horisontti 2020 prosentissa, eh, maatalouden alalla, kalastuksen alalla osoittavat, että se, että teemme yhteistyötä, auttaa meitä eteenpäin. Ja nyt kun tulevat uudet vaalit parlamentissa toukokuussa 2014, niin toivottavasti nämä viiden vuoden sitoumukset saadaan toteutettua. Euroopan unionin kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ja toivottavasti äh, kansalaiset ovat aktiivisia näissä äh, tulevissa parlamentin vaaleissa. No sitten jatkan omalla äidinkielelläni. Liettuan puheenjohtajakauden prioriteetti terveyskysymyksissä on se, että saadaan päätetty päättyä neuvoston päätelmistä, jotka koskevat terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä. Tämä olisi kuitenkin ymmärrettävä hyvin laajassa merkityksessä sosiaalisessa, poliittisessa ja muussa yhteydessä, eikä pohtia pelkästään terveydenhuollon näkemyksiä kansallisissa uudistusohjelmissa ja ohjausjaksossa tehdään uudistuksia terveydenhuollon alalle ja siksi tämä ala vaatii myös rahoitustukea. Nämä toimet ovat varsin uusia Euroopan unionissa ja siksi emme saa hukata mahdollisuuksia siinä, että avaamme uusia mahdollisuuksia EUn kansalaisille. Kun etsimme parhaita mahdollisia ratkaisuja, varmasti johtaa sen, että saamme paljon tuloksia aikaan. Ja minä todella kutsun teidät, parlamentin jäsenet, 19. ja 20. marraskuuta pidettävään terveysalan foorumiin, jossa käsitellään kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä EU:ssa. Katsotaan lääkinnällisiä laitteita, rajat ylittävää yhteistyötä ja monia muita asioita. Tämä on hyvä foorumi keskusteluillemme. Tänä vuonna eurooppalainen terveysalan strategia päättyy ja siksi meidän on nyt löydettävä uusia metodeja siihen, että terveysalan politiikkaa voidaan vahvistaa niin, että Eurooppa kasvaa entisestään ja että siitä tulee luotettavampi. Troikka puheenjohtajien kanssa ja yhdessä parlamentin kanssa varmistamme sen, että saamme jatkuvuutta terveysalan tärkeimpien kysymysten käsittelyyn, erityisesti kliinisiin tutkimuksiin, lääkinnällisiin laitteisiin, ihmisille tarkoitettuihin lääkkeisiin ja niin edelleen lääke, val, valvontaan. Meidän täytyy todella koordinoida töitä keskenämme ja toimia yhtenäisesti globaalisti. Euroopan unioni on ratifioinut puite ohjelma, puitesäännön on säännöt. Ja sitten tupakkatuotedirektiivi tähänkin aiheeseen parlamentilta odotetaan nyt sen viimeistä sanaa. On äärimmäisen tärkeää ja erityisen tärkeää, että terveyttä vaarantava riski, eli tupakointi, on asia, jota voitaisiin rajoittaa. Kansalaisjärjestöt, kansalaiset, valitsijat tukevat tätä aloitetta – ja tämän valiokunnan viimeinen äänestyskin vahvisti asian. Äänestystulos oli hieno, haluan kiittää teitä siitä. Samoin haluan kiittää esittelijä Linda McEvania erinomaisesta työstä. Kiitän teitä sitoumuksestanne terveysasioihin ja kansalaisiin. Ja toivon, että todella voimme tehdä tässä yhteistyötä puheenjohtaja Matias Groten, esittelijä Linda, Linda Mac, Evanin, Dagmar Derendin ja muiden kanssa, niin että voimme käsitellä kaikkia terveydenhuollon alaan liittyviä kysymyksiä ja saattaa asioita menestyksekkäästi eteenpäin. Keskustelen mielelläni kanssanne, kuuntelen teitä, kuuntelin ehdotuksianne. Ja vuoropuhelun hengessä haluan vahvistaa sen ja varmistaa sen, että teen työtä vastuullisesti seuraavan puolen vuoden aikana. Oikeastaan meillä ei ole aikaa kuin neljä kuukautta työllemme. Pian te lähdette ansaitulle lomalle. Tarvitsette lomia, koska erityisesti seuraavalla vaalikaudella täytyy todella olla täällä hyvissä voimissa. Mutta iskemme sitten kaikki yhdessä kiinni näihin asioihin ja todella On tärkeää nyt ymmärtää, kuinka merkittävä tämä aika on, koska on avautumassa uusia näkymiä. Meidän täytyy päästä näissä käsiteltävissä asioissa mahdollisimman pitkälle eteenpäin kliinisissä tutkimuksissa, lääke, lääkinnä, lääkinnällisissä laitteissa ja muissa asioissa. Ja edistystä ei tapahdu, mikäli emme saa valiokuntanne tukea ja ilman, että olemme sekä virallisissa että epävirallisissa yhteyksissä ja tapaamme toisemme. Kiitoksia nyt vastaan kysymyksiinne. Ja, ich bin seit 2000 vuodesta 2012, vuoden 2012 tammikuusta lähtien ollut täällä puheenjohtaja, ja voin sanoa, että minun teki syvän vaikutuksen, miten te juuri esittelitte asian, ei pelkästään puhtaasti asiallisesti, että puhumme pelkästään aiheista ja asioista, jotka ovat esillä, vaan kerroitte myös henkilökohtaisesta taustastanne, miten, mikä yhteistyö on Eurooppaan ja miten te näette ajatuksen Euroopan unionista, ei pelkästään tällaisena valtiokokonaisuutena, valtioiden kokonaisuutena, vaan kiehtovana hankkeena, joka suuntautuu tulevaisuuteen myöskin terveydenhuollon alueella. Ja tämä minusta onnistuu erittäin hyvin. Olen harvoin kuullut mitään tällaista, joten kiitos myös tästä Äh, äh, kirjasta, tästä kirjasta. Nyt puhuit juuri kesätauosta ja minulla on silloin riittävästi aikaa tutustua kirjaan. Nyt aloitamme koordinaattoreilla. Ensin Peter Liise. Peter Liise on Euroopan kansanpuolueen koordinaattori terveydenhuollon alalla. Ja sen on vuorossa kollega Linda McEwen. Peter, ole hyvä. Kiitos, herra ministeri. Se oli todellakin erittäin vilkas esitys, elävä. Minusta teillä on riittävästi energiaa nyt terveydenhuollon alalla päästä asioissa eteenpäin. Tupakan suhteenhan neuvosto on aika pitkällä. Kysymys on enää siitä, että päästään parlamentin kanssa yksimielisyyteen. Kolmessa muussa tärkeässä asiassa, esimerkiksi lääketieteelliset tuotteet, niin osalta meillä on tiukan huolia siinä, jolloin me epävirallisesti keskustelleet asiasta, että neuvostolla on vaikeuksia ottaa asiassa minkäänlaista kantaa. Ja meillä on yhdessä tehtävä teidän kollegoillenne viestittää, että on tarvetta neuvotteluihin, on tulossa Euroopan parlamentin vaalit ensi vuonna ja esimerkiksi sitä, että helmi-maaliskuussa pitäisi olla tulokset, jotta ennen vaalia vielä voidaan hyväksyä tämä, nämä lainsäädäntö. Ja kansalaisten etujen vuoksi me tarvitsemme yksimielisyyttä, se on todella tärkeää. Ja pyytäisinkin teitä muodollisesti vielä kerran, että kollegoillenne ja asiasta vastaaville virkamiehille sanotte, että nyt on korkea aika, että neuvosto menee tämän asian käsittelyssä eteenpäin, niin että viimeistään loka-marraskuussa päästään kolmikantaneuvotteluihin. Mietintö, josta minä olen vastuussa, joka koskee in vitro-diagnostiikkaa, Haluaisin ilmoittaa kahdesta asiasta, jotka ovat olleet esillä keskustelussa esittelyiden ja muiden kollegojen kanssa, jotka ovat nousseet näissä keskusteluissa esille. Ensinnäkin parlamentti on erityisen kiinnostunut säädöksestä, joka koskee tällaista tietoista suostumusta, joka merkitsee sitä, että saa ammattitaitoista neuvontaa, kokeita, jotka ovat muuttaa koko elämän, jolla voi olla dramaattisia seurauksia. Asianosaisille niitä ei saa jossakin vain markkinoilla tarjota vaan täytyy olla ammattitaitoista neuvontaa, joka tapahtuu lääketieteellisissä puitteissa. Kaikkia yksityiskohtia ei tarvitse säädellä. Jäsenvaltioiden pitää itse luoda tässä toiminnan puitteet, mutta meidän pitää antaa kuitenkin ohjetta. Toiset asiat, joista te puhuitte, toiset kaksi, kliiniset kokeet ja lääketieteelliset tuotteet ja in vitro-diagnostiikka. Haluaisin, että parlamentti lisäisi teksteihin eettisen komission roolin. Sitä ei ole komission tekstissä mukana. Ja me työskentelemme kompromissin parissa, joka merkitsee sitä, että se on myöskin mukana suostumus tällaiselta eettiseltä komitealta. Tämä on Helsingin julkilausumassa. Olette lääkäri, tiedätte mikä merkitys Helsingin julkilausumalla on lääkäreille kautta maailman. Ja siksi toivonkin, että harjoitatte yhteistyötä niin, että saamme tämän mukaan Helsingin Suomen, Euroopan lainsäädäntöön paremmin kuin se tällä hetkellä on mukana. Yeah. Richtlinie über... Sitten direktiivi, joka koskee kliinisiä kokeita. Se ajankohtaistilanne on se, että e, on olemassa kielto, joka koskee ihmisen iturataa. Tämä on näkemys siitä, näkemys, josta olemme anneet yhtä mieltä, että emme tukisi tällaista tekniikkaa jokaisella valiokunnalla. Tässä valiokunnassa on hyvin suurella enemmistöllä päätetty, että tulevassakin asetuksessa olisi näin, ja pyytäisin, että kun teillä on lääketieteellinen tausta, niin sitäkin vasten katsoisitte asiaa, että Euroopan parlamentin valtuus, valtuutuksessa olevat kommentit olisivat sellaisia, että ne myöskin neuvosto ottaisi omakseen. Seuraavaksi Linda McEvan. Hän ei ole pelkästään koordinaattori sd D-ryhmässä, vaan esittelijä myös tupakkatuotedirektiivin osalta. Ja hän oli myös esittelijä eräissä muissa asioista, joista tämän on käsitelty. Uh, kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri. Täytyy sanoa, että hyvin nautin siitä, mitä sanoitte. On tärkeää nyt, kun Euroopan suhdanta on hieman vähemmän optimisesti, että muistutetaan meidän maantereemme historiasta. Ja me olemme todella yhdentynyt Eurooppa nyt. Ja ensimmäistä kertaa koko historian aikana meillä on demokratia, Irlannista Venäjän rajalle asti ja tämä on todellinen saavutus ja joskus me unohtamme tämän, kun olemme pessimistisiä ja kielteisiä ja tästä muistutitte meitä nyt tänään. Meidän pitäisi kaikkien pohtia tätä kesän aikana, kun valmistelemme vaaleja tai jotakin muita töitä. Eurooppa on todellakin saanut jotakin suurta aikaan ja teidän henkilökohtainen tarinanne on osa tätä viestiä. Oli erittäin liikuttava kuulla se. No sitten näihin arkisempiin asioihin. Te tiedätte, koska tapasimme juuri aikaisemmin. Mehän äänestimme tästä tupakka eilen ja olin erittäin iloinen kuullessani teidän sitoumuksen, eli se, että meidän pitäisi saada aikaiseksi sopimus ennen joulua, eli teidän äh, puheenjohtajakaudellaan. Äh, tästähän on jo yhteinen kanta neuvostossa. Me äh, äänestämme syyskuussa täysistunnossa ja sitten kun parlamentti on äänestänyt, niin toivottavasti pääsemme neuvotteluihin ja saamme hyvän tuloksen aikaiseksi eurooppalaisten terveyden hyväksi. No sitten toinen asia. Vitalis puhui näistä kliinisistä kokeista ja kollega pyysi minua ottamaan tämän asian esille. Täällä tänään me äänestimme valiokunnassa noin pari kuukautta sitten. Se oli lähes yksimielinen tulos, sai paljon tukea ja me tarvitsemme todella avoimia keskusteluja neuvoston kanssa. Me tarvitsemme tätä potilaiden vuoksi, mutta myöskin työpaikat ja tutkimus pitää pitää Euroopassa kliinisten kokeiden osalta, joten toivottavasti te pääsette eteenpäin tässä kliinisen kokeiden asiassa omalla kaudella, niin ehkä voitte kommentoida tätä. Sitten vielä pienempi asia, eli tämä lääkevalvonta, maksu. Itse olen esittelijä tässä aiheessa. Olin myöskin esittelijä kaksi vuotta sitten, kun tätä käsiteltiin, ja toivottavasti pääsemme nopeasti tässä maksuasiassa sopimukseen. Seuraava puhuja on Parvanova. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri esityksestänne. Se oli oikein vakuuttava. Olemme kuulleet useita ministereitä tällä viikolla, mutta teitä todella kannattaa kuunnella. Kiitos siitä, että jaoitte näkemyksiänne esityslistan, mutta myös henkilökohtaisia kokemuksianne. Itse olen esittelijänä hankalassa asiakokonaisuudessa. Aloitimme neuvottelut jo Kyproksen puheenjohtajakaudella, jatkoimme tätä Irlannin puheenjohtajakaudella, pääsimme kyllä eteenpäin, mutta siitä huolimatta, että parlamentti teki parhaansa yhdistääkseen komission ja neuvoston linjan. Ja siitä huolimatta, että komissio todella selkeästi muutti alkuperäistä ehdotustaan, jotta se lähentyisi parlamenttia, emme edelleenkään näe myönteisiä mahdollisuuksia siihen, että asiassa päästäisiin neuvostossa eteenpäin. Asiat ovat edenneet hyvin hitaasti ja julkisesta näkökulmasta. Tämä lainsäädäntö olisi tärkeää, jotta saataisiin kansalaisten silmissä ja muussa avoimuutta näihin asioihin, esimerkiksi korvausten suhteen. On hyvä, että Liettua on ottanut tämän kysymyksen asialistalle ja me todella nyt luotamme teihin tässä asiassa. Haluaisin kuulla näkemyksenne tästä ja siitä, miten voisitte tehostaa nyt työtä ja asioiden edistymistä neuvostossa. Kiitos seuraavaksi Karl Schlüter. Thank you. Thank you for coming. Kiitoksia, kiitoksia, että olette täällä paikalla. Pidän hyvänä sitä, että te mainot, mainitsitte, mainitsitte tämän tupakkavalvonta sopimuksen. Tämän pitäisi, niin väärä mikki, niin tämän pitäisi olla johto tähtenä ikään kuin tässä meidän työssämme, koska todellakin tässä tarvitaan täyttä avoimuutta. Ja pohdin sitä, että onko teillä ajatuksia siitä, että miten saisitte kolleganne noudattamaan tätä sopimusta, kun neuvosto tästä keskustelee, jotta meillä olisi täysi avoimuus myös kaikilta mailta neuvostossa, kun käsitellään tätä tupakkakysymystä. No eilen me äänestimme tästä myönteisesti 75 prosenttia oli tämän puolesta neuvostossa, 65 prosenttia on puolesta olette varmasti samaa mieltä siitä, että 75 prosenttia olisi hyvä idea. Ja voisitteko kertoa, että miksi jotkut maat eivät suostu tähän 75 prosenttiin ja miten voisimme päästä näistä eroavaisuuksista eroon? Ja miksi näitä kapeita tupakoita ja niiden kieltoa et hyväksynyt. Sitten nämä kliiniset kokeet, avoimuus on tässä tärkein asia. Meillä on paljon historiasta todist- todistusaineistoa aineistaa siitä, että kun ei ole ollut pääsyä näihin raportteihin, jotka liittyvät kliinisiin kokeisiin, niin tämä on tarkoittanut se, että tällaiset sivuvaikutukset eivät ole tulleet ilmi, koska ne ovat olleet salaista tietoa. No mitä mieltä olette tästä avoimuudesta? No sitten viimeinen kysymys alkoholin osalta komissio on laatinut alkoholistrategian joitakin vuosia sitten ja nyt pohtivat, miten edetä. Jatkuuko työ tällä saralla teidän puheenjohtajakaudellanne? Seuraavaksi saamme komission ehdotuksen alkoholituotteiden merkinnöistä. Tämähän jätettiin pois tästä elintarviketiedotus asiasta. Ehkä toinen ministeri on tästä vastuussa, mutta terveysministerinä varmasti teitä kiinnostaa myöskin tämä asiakin. Kiitos Klaus ja nyt sitten Anna Rosbach. Tack formen. Jag dansk. Kiitos, sain puhua tanskaa. Tervetuloa meidän valikuntaamme, jossa nyt on väkeä tänään huomattavasti vähemmän paikalla. Eh, tervetuloa joka hetki, vaikka olisimme täällä täysinkin paikalla. kiitos myös hyvin vilkkaasta ja henkilökohtaisesta esityksestänne. Minulla olisi eräs asia esittää, joka kun tuntuu ehkä oudolta, nimittäin tuberkuloosi, joka edelleenkin on hyvin suuri uhka kansanterveydelle Euroopassa. Valitettavasti tähän ongelmaan eh, kiinnitetään aivan liian vähän huomiota. Tunt, joka tunti kuolee seitsemän ihmistä tuberkuloosin Euroopassa, ei pelkästään EU:ssa. Ja se on hyvin kallista EUn jäsenvaltioissa, joissa tuberkuloosi on voimakkaimmin nähtävissä on siis maita, jotka WHO mukaan ovat näitä. Nyt mitä tulee sitten tähän hoitoon, näyttää siltä, että hoidettavien äh, tilanne suurimmassa maassa Kongossa on parempi kuin Romaniassa. Siellä se on 50, Kongossa on 50-50, mutta Romaniassa on vain 20 prosenttinen tämä parantumismahdollisuus. Monet keräävät tietoa internetistä ja pyrkivät itse hoitamaan itseään, mutta ja myös näet tämän vuoksi aivan liian myöhään lääkärin luokse. Tämä on vakava ongelma ja se on lisääntymässä rehdyksenomaisesti. Toukokuun lopussa lähetimme kirjeen asiasta, mutta en saanut mitään vastausta. Ja minä toivon, että myös teille tämä on asia, josta olette tietoinen ongelmana, niin että ryhdytte pikaisesti käsittelemään tätä ongelmaa. Ja että saamme pian tietää <clears throat> asiasta nyt valvomme siitä, onko tämä prioriteetti teidän puheenjohtajakaudellanne. Ja haluaisin myös puhua tästä antibioottien multiresistenssistä, sekin liittyy tähän äh, tuberkuloosiongelmaan. On erinäisiä sairauksia, jotka yhä enemmän ovat <clears throat> multiresistenttejä. Ja valitettavasti tilanne on se, että me olemme nyt riittävässä ajoin harjoittamaan tutkimusta uusien lääkkeiden löytämiseksi. Haluaisin tietää, miten te aiotte tarttua tähän ongelmaan. Aiotteko asettaa sen prioriteetiksi esitystallenne Euroopan kansantaloudelle on tärkeää, jos EUn maat pystyvät keskenään välittämään parhaita käytänteitä tässä asiassa, niin että ylipäätään saadaan parempi kuva siitä, miten tätä sairautta voidaan torjua. Seuraavaksi Justas Paleskis. Danke, Herr Vorsitzende. Äh, äh, Jus, ministeriä, neįprastai ir puikiai prisistatėte. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitos ministeri. Teidän esityksenne oli todella erinomainen. Ja kerron kollegoille, että te olette Liettuan suosituin ministeri. Olette tutkimusten ja kyselyiden mukaan näin suosittu, koska ette pelkästään puhu asioista, vaan todella teette jotakin niiden eteen. Olette aloittaneet aloittanut terveydenhuoltouudistuksen ja pyritte takaamaan tai parantamaan terveyden, terveyspalveluiden saantia myös kaikkein köyhimpien keskuudessa. Teitä on kuitenkin myös kritisoitu tästä. Mitään yhteistä terveyspolitiikkaa ei EU:ssa ole, mutta Haluaisin kuitenkin kysyä, mitä Liettua voisi tehdä puheenjohtajakaudellaan sen eteen, että vähäosaisimmat todella saisivat paremmin hyödynnettyä terveyspalveluita EU:ssa. Ja sitten toinen ongelma liittyy siihen, että Liettuasta ja myös muista Itä-Euroopan maista on lähtenyt paljon päteviä lääkäreitä. Eli miten tähän aivovuoto-ongelmaan voitaisiin puuttua? Victoria Prodi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos hyvä ministeri siitä, että olette täällä läsnä. Ja kiitos siitä, että puhuitte näin ihmisoikeuksien puolesta. Viittasitte sekä omaan että isänne historiaan. Todella kunnioitan teitä suuresti Ja olen vakuuttunut siitä, että te toimitte tässä velvollis- vastuullisessa tehtävässä niin, että tiedostatte todella sen, että pitää toimia todella oikealla tavalla niin, että edistetään ihmisten arvokkuutta, koska juuri tällä lailla ovat kyseessä ihmiset, jotka ovat usein heikossa asemassa. Tätä halusin korostaa. Ja haluan korostaa myös tätä mielenterveysasiaa, josta puhuitte. Tämä on yksi hyvin tärkeä asia, heikkous ihmiselle, jota sekä terveydenhuoltojärjestelmän pitää tukea, että myös eh, ennen kaikkea yhteiskunnan pitää oikealla tavalla tukea sosiaalisesti. Eli tätä meidän pitää pyrkiä tukemaan järjestelmänä. Arvostin myös sitä, että puhuitte tupakasta ja riskeistä, joita tupakkaan ja nikotiiniin liittyy. Haluaisin korostaa, että olen todella peloissani. Siis sähköinen tupakka. Pelkään, että se voi olla tietyllä tavalla vaarallisempi kuin tietyt huumeet, koska se vaikuttaa lähes samalla tavalla kuin suolen sisäisesti otettavat tietyt aineet. Ja haluaisin kiinnittää erityistä huomiota tähän asiaan siinä, että todella ei siirryttäisi tätä kautta sitten käyttämään va- muita vakavampia, vaarallisempia aineita. Eli on hyvin tärkeää, että todella käsittelemme tätä ongelmaa. Kiitos herra ministeri. Vielen Dank. Dagmar. Kiitos. Dagmar roth Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Minister. Kiitos. Herra ministeri, teitä on nyt jo <clears throat> kiitetty niin paljon, että minun täytyy sanoa, että olen aivan yhtä mieltä tästä, olen yhtyä näihin kiitoksiin. Oli mielenkiintoista kuunnella teitä tänään, se on teidän kollegoinakin, mutta te sanoitte realistisesti, miten vähän aikaa teillä on. Kolleganne eilen esittelivät meille pitkän luettelon. Se oli hyvin kunnianhimoinen, hyvin kiitettävä. Me tiedämme kuitenkin, että jäljellä jääminen neljänä kuukautena 15 päivänä työaikaa on mahdollista vain rajallisesti saada tuloksia aikaan. Siksi on hyvä, että asetatte prioriteetteja. Ja vaikka minulla, kuten muillakin niin olisi monia asioita, jotka ovat lainsäädäntöön liittyviä, jotka haluaisin saattaa lähelle teitä, kun kuitenkaan tehdä näin, te puhuitte mielenterveydestä ja haluatte pitää tästä konferenssin, semmoista hyvä asia, se on tärkeä kysymys. Ja muistakin asioista olen kuitenkin iloinen siinä osalta, että haluatte pitää kiinni lainsäädäntökysymyksistä. Katsoin teidän paperianne ja sitä, miten kuvaatte sitä, mitä edistystä haluatte saada aikaan – ja hymyilin hiukan sitä lukiessani, koska ajattelin, että olette hyvin rehellinen, mikä miellyttää minua. Te kirjoitatte että tupakasta, eh, ette juuri, oikeastaan juuri mitään tupakasta, koska tiedätte, että tulee olemaan vaikeaa saada sen osalta tuloksia kliinisistä kokeista. Te sanotte, että haluaisitte saada merkittävää edistystä aikaan. Rajat ylittävät kävissä terveydenhuollossa puhutte, että yritte saamaan asiaa hyväksytyksi. Asia, joka kiinnostaa minua erityisesti, lääketieteelliset välineet. Sanotte, että on mahdollista, uskotte, että on mahdollista saada aikaan hyvää edistystä. Näissä eri aineiden osalta on, on huomattavia eroja tässä ja siksi haluaisin kuulla teiltä nyt myös rehellisen vastauksen. Miten te uskotte työryhmän, joka käsittelee lääketillisiä laitteita, saavan todella aikaan? Mitä, olen katsonut, mitä kohtia työryhmä tähän mennessä on käsitellyt. Uskotteko, että vuoden loppuun mennessä, loka-marraskuuhun mennessä, me todella ne voimme neuvotella intensiivisissä kolmikantaneuvotteluissa. Tehän tiedätte, että se, mitä herra Liise ja minä sanomme, liittyy paljon potilasturvallisuuteen. Enkä ole niin naivi, että kysyisin teiltä, minkälaista näiden tuotteiden markkinointia tulisi valmis tukemaan. Tätä minä teiltä kysy, jos kysyn teiltä, haluatteko, että on tällainen ennakoiva eh, hyväksyntä vai haluatteko näitä eh, tiedotettavia elmiä, että niillä on se tietty merkitys. Haluaisin vain tietää, mikä on aikataulu. Milloin me voimme keskustella yksityiskohdista? Milloin minä ehkä, kuten herra Liise, voin keskustella työryhmän puheenjohtajan kanssa yksityiskohdista kohta kohdalta. sanoisin, että tässä olisin, sanoisinko, selkeästä vastauksesta kiitollinen. Kiitos Takma. Rothbeeren, vielä kaksi puhujaa. Rouva Morkunaite. Ačiū pirmininkė, sveikinu ministrą jūs šiandieną čia. Tikrai... Kiitoksia. Tervetuloa lämpimästi hyvä ministerivaliokuntaamme. Tämä esitys oli erinomainen. Kiitoksia myös mainitsemistanne prioriteeteista. Ja jatkan siitä, mitä liettualaiskollega sanoi Liettuan terveydenalan uudistuksesta. Kritiikkiäkin on tästä kuultu, enkä tiedä, pystyttekö todella ratkaisemaan ongelmat, jos äh, purette tiettyjä yksityisiä palveluita terveydenhuollon alalla. Haluan kuitenkin todeta tässä yhteydessä myös sen, että hyvin usein pyrimme täällä ratkaisemaan ongelmia, mutta usein tämä ei onnistu kuitenkaan ja meidän on tehtävä varmasti paljon sen eteen, että kansalaisemme saavat paremmin tietoa terveyden terveyshaitoista. Me tarvitsemme esimerkiksi kouluihin tiedotusohjelmia, jotta nuoret saavat enemmän tietoa siitä, mitä he voivat tehdä oman terveydentilansa edistämiseksi. Ja toinen ongelma ovat sairaudet, jotka koskevat ikääntyvää väestöä, Viittaan tässä Alzheimerin tautiin ja muihin tämänkaltaisiin tauteihin. Tältä osin Horisontti 2020 on tärkeä ohjelma. Ehkä voisitte kommentoida myös näitä kysymyksiä ja kertoa, mitkä ovat neuvoston aikeet. Seuraavaksi uusi kollega uudesta jäsenvaltiosta Kroatiasta. Tämä on ensimmäinen puheenvuoro, joka hän pitää täällä valiokunnassa. Yeah, Mr. Chairman, you're right. Niin, olet aivan oikeassa, hyvä puheenjohtaja. Hvala vam na ovoj prilici za razgovor i čestitam vam na vrlo ambicioznom programu. Kiitoksia. On hienoa, että voimme käydä vuoropuhelua kansan hyvä ministeri. Teillä on kunnianhimoinen ohjelma. Te olitte hyvin tunteikas puheessanne ja minäkin haluaisin tässä viitatairaseen tapaamiseen Zagrebissa. Gribauskaiten kanssa hän puhui meille kroatian kielellä. Tämä oli hienoa. On yksi asia, joka meitä kiinnostaa kovasti Kroatiassa. Nyt kun Kroatia liittyi EU-hun, niin massamme pelätään sitä, että pätevät lääkärit ja terveydenalan ammattilaiset, kuten sairaanhoitajat, voisivat lähteä muualle EU-hun. Tämä heikentäisi tilannettamme. Ja kysyn, onko näin käynyt esimerkiksi myös Liettuassa ja mitä hallitus on tehnyt ilmiön vastustamiseksi? Sitten toiseksi haluaisin kysyä tästä e-health-ohjelmasta. Tällä hetkellä tässä asiassa viranomaiset ovat päässeet huomattavasti eteenpäin vuoden 2011 jälkeen, mutta esteitäkin on edelleen. Ne, nämä haasteet liittyvät siihen, että tämän järjestelmän kaikkia mahdollisuuksia todella voitaisiin käyttää täysimääräisesti. Joskus lainsäädäntö jäsenvaltiossa on sellainen, että sähköisten terveyspalveluiden korvaaminen on varsin hankalaa. Teknologia on edistynyt, samoin lääkealan teknologia, mutta kaikkea ei valvota eikä myöskään säädellä, säännellä järjestelmällisesti, joten siksi olisi todella tärkeää seurata näitäkin kysymyksiä lainsäädännössä oikealla tavalla. Näin pääsemme puhelistan loppuun. Nyt on ministerillä puheenvuoro. Hän voi antaa vastauksellaan lisää kimmokkeita. Olkaa hyvä, herra ministeri. Kiitos kysymyksistä. Minun täytyisi kai käydä lävitse jokainen kysymys erikseen, koska jokainen teistä on ollut hyvin avoin ja rehellinen. Lähden liikkeelle Peter Liisestä. Äskettäin tapasin hänet ja kysymys liittyy kysymykseen, jonka äh, Dagmar roth Beirin esitti. Yleisesti ottaen kysymys siitä, mitä meidän pitäisi, on siitä, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta tämän neljän kuukauden jakson aikana olisi mahdollisimman paljon tuloksia, jotta se käytäisi mahdollisimman tehokkaasti. Olemme pitäneet epävälisen neuvoston kokouksen, ja uskokaa minua, tuo kokouksen aikana ministerit lausuvat seuraavan toiveen. He sanovat, jos Irlannin puheenjohtajakauden aikana muotoiltiin yhteen lähestymistapa, niin nyt on vuorossa kysymys siitä, mitä Liettua tuo nyt sitten lisäarvona tähän. Mutta me sanoimme, että jos 28 jäsenvaltion tahto on olemassa, silloin pitäisi tehdä päätös siitä, että joko on kliinisten kokeiden tai lääkinnällisten laitteiden tai in vitro-diagnostiikan osalta pääsemään eteenpäin ja antamaan rehellisiä vastauksia kysymyksiin kliinisistä kokeista. Minun on todettava, että ei ole olemassa kovinkaan paljon kiistakysymyksiä. Kaikki ne voitaisiin ratkaista, jos tekniset kysymykset ensin ratkaistaisiin. Lääkinnällisten laitteiden osalta on vielä paljon työtä, mutta parlamentti kuitenkin otti kantaa asiaan yhtenäisesti. Ja neuvosto on nyt se, jonka pitäisi tehdä jotakin. Kun puhuin Peter Liisen kanssa, hän sanoi, että olisi lähtevä liikkeelle esityslistasta, joka on työryhmällä. Te, parlamentin jäsenet, te olette suoraan yhteydessähän hallituksiin, te voitte hyödyntää epävirallisia ja virallisia yhteyksiä. Minä olen valmis kaikkien 27 kollegan kanssa käymään keskustelua sanoakseni heille, että me tarvitsemme läpimurtoa. monia syitä siihen, miksi tätä tarvitaan. Ajattelen esimerkiksi kliinisiä kokeita. Ne ovat tärkeitä potilaille, ne ovat tärkeitä tutkimukselle ja tieteelle, ne ovat tärkeitä innovaatioille ja investoinneille, ja ne osalta on myöskin ovat esittämästä sitä, että Eurooppa pysyy kilpailukykyisenä. Ne ovat kaikki sellaisia kysymyksiä, jotka ovat ajankohtaisia ja pohdituvat meitä nyt. Neuvosto on yhtä mieltä siitä, että tämä suunta on yhteinen lähestymistapa, joka voisi auttaa prosessien aikaansaamisessa ja prosessien liikkeelle saamisessa lääkinnällisten laitteiden osalta. Kysymys on vain poliittisesta tahdosta en minä voi sanoa mitään muuta kuin esittää kehotuksia, pyrkiä kannustamaan. Meillä on yhteinen tavoite. Työryhmän äh, määräajat, asiantuntijoiden vetäminen mukaan toimintaan, keskustelu Euroopan, äh, Eurooppa-neuvoston kanssa, eri yksiköiden kanssa. Menetty vain saada aikaan sellainen aikataulu syys-lokakuussa, ja asiantuntijoiden mukaan vetäminen keskusteluihin myös Koreperissä. Ja oikeastaan me tarvitsemme konkreettiset, konkreettisen aikataulun. Tänä sanot, herra Liise, että olen valmis tutustumaan teidän esityspakettiinne ja olen valmis toimimaan uraa uurtavana ministerien joukossa, mutta kun me konkreettisesti puhumme siitä, onko mahdollista marraskuussa saada kaikki saavutettua, olisi vielä kerran yritettävä tehdä tällainen väliin puuttuminen syyslokakuussa sen selvittämiseksi, miten pitkällä asiassa ollaan. Minä olen itse asiassa kirurgi ja samanaikaisesti myöskin historioitsija, ja olen tottunut tekemään täsmällistä työtä. Ja olen tottunut myös asettamaan realistisia tavoitteita. Irlannin puheenjohtajakauden aikana saatiin aikana esitysaskelia. Nyt meidän pitää päästä eteenpäin. Vuoropuolussa teidän kanssanne. Realistisen aikataulun aikaansaamiseksi – ja välivaiheissa tarkistaen sen, mitä saavutetaan sekä syys- että lokakuussa, ja niin, että samaan aikaan katsotaan, miten nopeasti edetään asiassa, ja niin, että hallituksessa saisivat asioista myöskin tietoa niin, että ne ryhtyisivät suunnapin ponnistuksiin. Tämä oli Peter Liisen kysymys. Ja myöskin kysymys, jonka Dagmar Roth-Behrendt esitti, ja haluaisin vielä kerran painottaa sitä, että meidän pitää todellakin rehellisesti ottaa huomioon, että aika on vain neljä kuukautta. Linda puhui tupakkadirektiivistä. Minä olen eräs niistä, jotka haluaisivat tukea herra Schlüteriä. Ajatellen avoimuutta, ajatellen lobbareiden toimintaa, ajatellen avoimuutta. Jos sanotaan, että ei ole tieteellistä tutkimusta, joka koskee sähköisiä savukkeita, minä lääketieteen asiantuntijana sanoisin, että tätä kautta vain otetaan etäisyyttä ongelman ratkaisemiseen. Itse asiassa pitäisi vain kysyä sitä, että onko tupakointi vaarallista terveydelle vai ei. Ja jos olisi ponnisteluja kolmikantaneuvotteluissa ja kysymys siitä, että saatettaisiin lopulliseen muotoonsa tupakadirektiivi joulukuussa, niin se on hyvin tärkeä tavoite, sillä tupakointi, tupakan kulutus on jotakin aivan hirveää. 200 vuoden ajan suurin piirtein me olemme tupakkateollisuuden toimesta tupakan kulutukseen sidottuna. Ymmärrän kyllä, että on taloudellisia etuja, ajatellen niin työpaikkoja kuin tämän teollisuuden alan säilyttämisen osalta. Me ymmärrämme kyllä kaikki perustelut, jotka liittyvät, kaikki argumentit, jotka liittyvät tähän aiheeseen. Ja nuo argumentit osittain sitovat toimia, joihin neuvosto ryhtyy, mutta oli miten oli, meidän on mentävä eteenpäin – kolmikantaneuvotteluissa täytyy neuvotella rohkeita kantoja, mutta kuten sanottua, minä olen se, joka voi sanoa, että minulla on unelma, minulla on visio. Meillä pitää olla unelmia. Meillä pitää olla unelmia, jotta tupakkadirektiivi tänä syksynä saadaan vietyä päätökseen. Sitten kliiniset kokeet. Voisimmeko me edes neuvostossa työstää yhteisen lähestymistavan. Minusta meidän pitäisi sanoa, että puheenjohtajuus taisi aikaa menestystä Lääkärissä laitteen osalta me voisimme edetä nopeammin, mutta meillä on esityslista, mutta syksyllä. Minusta meidän pitäisi kuitenkin vielä olla nopeita tehdä yhteenvetoja ja katsoa, mitä on saavutettu kirurgina. Minun ei tarvitse laskea työtunteja. Kyllä minä pystyn tekemään työtä ympäri kellon. Otamme tämän ongelman vakavasti. Ja jokainen oikeassa, joka sanoo, että jos me nyt emme tee läksyjä, silloin se tulee myös tulevu, siirtymään tuleviin vuosiin, siirtymään eteenpäin, niin komissiossa kuin parlamentissa vaalien vuoksi, tupakkadirektiivin ja lääkinnällisten laitteiden osalta tilanne on tämä. Petra, Linda ja Dagmar ottivat sitten esille kysymykset, jotka liittyivät enemmän tähän kokonaisuuteen. Itse asiassahan meitä kaikkia sitoo nyt se, että meidän pitäisi vetää yhtä köyttä. Jos me haluamme saada tuloksia, meidän pitää olla realistisia ja meidän pitää myös tietyin väliajoin tutkia lokakuussa klinisten kokeiden ja lääkinnällisten laitteiden ja in vitro diagnostikan osalta katsoa tilanteen marraskuussa joulukuussa voimme sitten luultavasti sanoa, olemmeko me saavuttaneet jotakin vai emme. Ja sitten me voimme vielä kerran esittää johtopäätökset terveydenhuoltojärjestelmien kestävyydestä. Täällä puhuttiin äh, äh, lääketieteellisen henkilökunnan, lääkäreiden ja hoitajien muuttoliikkeestä. Meidän pitää taistella sosiaalista polkumyyntiä vastaan tällä alueella. Tämä kaikki on esityslistalla silloin, kun me puhumme näiden järjestelmien kestävyydestä. Jäsenvaltioiden järjestelmät ovat hyvin eri tilanteissa. Mutta johtopäätöshankkeessa kaikki nämä asiat täytyy ottaa esille. Terveydenhuoltofoorumi kansalaisjärjestöjen kokous Vilnassa, sen tulisi tarttua siihen, mistä Vilnassa jo on puhuttu, nimittäin järjestelmien kestävyydellä on se tila, että on otettu esille monia kysymyksiä, hintojen muodostuminen, lääkinnällisten laitteiden hankinta. Ja tässä epävirallisessa tapaamisessa me päätimme, ministeritapaamisessa me päätimme, ja tätä keskustelua jatketaan tässä Vilnan konferenssissa. Komissio tulee nämä johtopäätökset, tärkeimmät johtopäätökset vetämään esille tästä epäilystä kokouksesta ja käsittelemään niitä erityisesti, erityisesti sellaisia, jotka koskevat nimenomaan kestävyyttä. Tämä on tärkeää tulevia vuosia, koska lokakuussa – on pantava toimeen direktiivi, joka koskee rajat ylittäviä palveluita. Tämä <clears throat> liittyy tällaiseen inhimilliseen potentiaaliin. Tietysti on myöskin monia tekijöitä, jotka vaikuttavat tähän kestävyyteen. Tässä yhteydessä myöskin lääkkeiden hinnat, niitä koskevat määräykset ovat vain yksi näkökulma, jossa pitäisi päästä eteenpäin neuvostossa. Se ei ole niinkään kiistelty jäsenvaltioiden kesken, sillä jos ajattelemme järjestelmien kestävyyttä ja pidämme sen mielessämme, niin silloin me nähdä, että se, että valvotaan lääkkeitä, on hyvin tärkeää. Jos siis nyt kokoan yhteen kaikki nämä kysymykset, ja voin sanoa, että ne ovat itse asiassa kaikki yhteen nippuun kuuluvia. Ja meidän puheenjohtajakautemme aikana me joudumme tämän nipun avaamaan. Minä toivon todellakin, että yhteistyössä voimme muotoilla tavoitteet ja toivon, että neuvosto arvioi tavoitteita myönteisesti esimerkiksi juuri tupakkatuotedirektiivin osalta. Kysymys on erityisestä yhteisestä hankkeesta. Totta kai me odotamme, että parlamentissa syksyllä äänestystulos on myönteinen. Me luotamme teihin. Me toivomme, että neuvotteluvaltuutus tullaan hyväksymään. Ja miksikä ei sitten parlamentin äänestyksen jälkeen voitaisi käynnistää ensimmäinen neuvottelukierros. Rouva kollega Parvanova. Mitä tulee avoimuuteen lääkkeiden hinnoittelussa? Eilen epävirallisessa ministerineuvostossa Belgian terveysministeri esitti samantyyppisen kysymyksen. Ja jäsenvaltiot esittivät kantansa, mutta ne olivat hyvin kaukana toisistaan. Jotkin valtiot väittävät, että kysymys on asiasta, joka kuuluu puhtaasti kansalliseen toimivaltaan, eikä kysymystä tule lainkaan käsitellä tässä puitteissa. Näitä oli kuusi maata, jotka olivat, sanovat näin. Muut maat kuitenkin ajattelivat, että pitäisi ryhtyä mielipiteiden vaihtoon ja ottaa tämä esille ministerineuvostossa. Ja päädyttiin yksimielisyyteen siitä, että korkeassa asiantuntijaryhmässä kysymys olisi otettava keskustelun kohteeksi. Olemme siis yksimielisiä siitä, että korkeatasoinen asiantuntijaryhmä voisi olla suureksi avuksi tässä kysymyksessä. Anna Rosbach, te puhuitte tuberkuloosista. Surulla valittain joudun toteamaan, että ennaltaehkäisy sairauden varhaisessa vaiheessa on ongelmallinen. Me olemme nyt jääneet tuolle tasolle. Totta kai se, että on olemassa resistenssiä, on seurausta huonosta hoidosta. Tuberkuloosi on sairaus, jota ei välttämättä hoideta kovin suotuisella tavalla. Jos lääkkeitä käytetään oikealla tavalla, lisätään resistenttiyttä. Sitten tällainen itsehoito, se on lisääntynyt voimakkaasti viime aikoina. Potilaat etsivät internetin Googlen kautta tietoja, jotka liittyvät sairauden hoitoon – on erinäisiä uusia ponnisteluja, on olemassa liike, joka pyrkii olemaan rokotuksia vastaan ja itsehoitoon tähtäviä liikkeitä. Nämä ovat sellaisia ongelmia, joihin meidän pitää tarttua eu tasolla. Meidän pitää etsiä mahdollisuuksia tiedottaa yleisöä asiasta ja katsoa, miten internetissäkin voidaan antaa tietoa potilaalle niin, että ei tapahtuisi tällaisia dramaattisia virheitä Tuberkuloosi on yhteydessä alkoholin kulutukseen, yhteydessä köyhyyteen, yhteydessä moniin muihin sosiaalisiin sairauksiin. Potilaat eivät noudata hoitoohjeita, mikä tuo tullessaan lisäongelmia, joita täytyy myös ottaa esille erilaisissa yhteyksissä. Samaan aikaan kuitenkin niin, että se nähdään kokonaisuudessaan terveydenhuollon kokonaispuitteissa. Tämä ongelma ei ole akuutti vain nyt. Liettuan puheenjohtajakaudella se tulee pysymään akuuttina myös lähivuosina, joten me emme mitenkään voi ottaa esityställemme kaikkia aiheita etenkään kun meillä on vain neljä kuukautta. Kollega Justas Paletskis puhui terveydenhuoltopalvelujen saatavuudesta ja hän puhui myöskin normeista. Todellakin terveydenhuoltojärjestelmien kestävyys on asia, joka pitäisi nähdä läheisesti yhteydessä tehokkaisiin mekanismeihin. Terveydenhuoltojärjestelmien täytyy tehdä ensisijainen terveydenhuolto sellaiseksi, että se on kaikkien ulottuvilla, niin köyhien kuin rikkaiden. Ja tässä yhteydessä, kun ajattelee johtopäätöksiä ministerineuvostosta, mitä tulee nimenomaan terveysjärjestelmän kestävyyteen, jos näitä tuloksia tarkastellaan lähemmin, on todettavissa, että tämä eriarvoisuus tällä alueella on juuri se, mitä pitäisi välttää. Tähän on olemassa monia välineitä ja johtopäätösten toimeenpano sen osalta on olemassa erilaisia välineitä. Victor Prodi. Mitä tulee ihmisoikeuksiin? Minä ihmisenä olen sen puolesta, että ihmisoikeuksien yleismäinen julistus sitoisi kaikkia valtioita. Me olemme saavuttaneet hyvin paljon Euroopan unionissa. Me olemme saavuttaneet hyvin paljon. 1982 tuota, minut pidätettiin. Silloin me vain uneksimme Euroopan unionista, mutta uskokaa minua, että minun on vaikea uskoa sitä, että minä olen nyt puheenjohtajan neuvostossa. Yhden yksittäisen ihmisen elämän aikana on voitu kokea tällainen muutos. Tuolloin me aikoinaan toimimme ihmisoikeuksien kunnioittamisen puolesta, ja tuota taistelua on jatkettava joka päivä edelleen. Myös työskentely terveydenhuollon alalla, mitä myöskin naisten ja miesten tasavertaisuus, sama palkka terveydenhuollon alalla. Nämä ovat asioita, jotka ovat päivittäisiä tehtäviä, jotka meidän on otettava omaksemme. Meidän täytyy toimia sen puolesta ja sanottava avoimesti, että Euroopan unioni on yhteisö, joka perustuu ihmisoikeuksille, jossa ihmisoikeudet pannaan toimeen käytännössä. Meidän pitää liikkua eteenpäin. Sähköiset savukkeet tässä yhteydessä vielä kerran kysymyksenä. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että sähköiset savukkeet itse asiassa ovat vain yritys jatkaa eri tavalla tupakan kulutukseen liittyvää liiketoimintaa. Tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni. se voitaisiin yhtä hyvin ottaa markkinoilla säätelyn kohteeksi niin, että puhuttaisiin lääketieteellisestä tuotteesta, mutta minä lääketieteen alan ammattilaisena en näe tässä mitään muuta kuin riippuvaisuuden. Ja meidän täytyy, meidän lääketieteen alan ammattilaisten täytyy ponnistella kovasti, että tämä uusi sairaus voidaan parantaa. Te puhuitte internetistä, jonka kautta näitä sähköisiä savukkeita myydään. Äskettäin minun, minulle soitti eräs isä ja pyysi apua, koska hänen poikansa oli ostanut internetistä sähköisiä savukkeita. Hän halusi tietää, mitä nämä ovat nämä sähköiset savukkeet. Tämä on uusi haaste. Me missä tapauksessa voi sulkea silmiämme ja olla kuin tällaista ongelmaa ei olisi olemassakaan. Jarova Morkunait puhui koulutustoimenpiteistä, toimenpiteistä, joilla tiedotetaan yhteiskuntaa, koulutusohjelmista eri maissa. Ne ovat erilaisia nämä koulutusohjelmat ja edistysaskeleet ovat myös hyvin erilaisia. On maita, joita jotka ovat hyvin pitkälle edenneet. Ja me olemme ehdottaneet, että Euroopan tasolla kokemusten vaihto voisi olla suureksi avuksi näiden koulutustoimien koordinoinnissa. Euroopan tasolla tiedotusvälineissä me voisimme pohtia sitä, että harjoitettaisiin vaikutusvaltaa nuorison suhteen kansallisten yleisradioyhtiöiden kautta, kansallisten teollisuuden kautta, ne voisivat tällaisia valistustoimia toteuttaa ohjelmina. Orva Murkunäite puhui neurogeneratiivisista sairauksista, kuten Alzheimerista ja eräistä muista. Psyykkinen terveys on sellainen, joka ainakin osittain vaikuttaa näihin tauteihin tavalla tai toisella. Myös erilaiset kombinoidut sairaukset jotka miksi tapahtuvat sydämessä tai halvaukset, aivohalvaukset tai vastaavat, ne ovat kaikki sellaisia, ovat läheisessä yhteydessä myöskin mielenterveyteen. Konferenssissa, joka edistetään Vilnassa, jo käsittelee mielenterveyttä, me tulemme puhumaan myöskin tästä osaulottuvuudesta. Ja tämä on hyvin tärkeää ajatellen kestävyyttä, terveysjärjestelmien kestävyyttä, on pohdittava sitä, minkälaisiin toimiin täytyy ryhtyä, jotta uudet lisähaasteet myös otetaan asianmukaisesti huomioon. Sosiaaliset ulottuvuudet liittyvät myös tähän se, miten voidaan vetää ihmiset, jotka kärsivät mielenterveyden ongelmista, miten he voidaan meidän mukaan on yhteiskuntaa, miten heidät saadaan pidettyä työmarkkinoilla, miten luodaan heille suotuisat elinolosuhteet niin, että voidaan vähentää myöskin itsemurhatapauksia, koska tällaiset ihmiset ovat tunnusti hyvin herkkiä, sillä he, jos he eivät saa esimerkiksi riittävää eläkettä tai jos ei ole tuloja, silloin nämä ohjelmat liittyvät, ongelmat liittyvät tällaisen suurempaan kokonaisuuteen. Terveydenhuoltoministerit ovat heitä, jotka selkeästi sanovat, että lähestymistapa, joka sitoo monia sektoreita, voi antaa vastauksen kysymykseen, joka nousee esille silloin, kun puhutaan potilaista, jolla on psyykkisiä tai fyysisiä vammoja. Tämä asia pitäisi ottaa esille näin laajemmassa puitteissa. Pitää myöskin puhua rahoituksesta ja sen suuntaamisesta sektorilta toiselle. Hyvä kollega Kroatiasta, Rova Gorzan. Onnittelemme tervetuloa suunnitelmia sitä, että olet täällä valiokunnassa. suunnitelmia siitä, että Kroatia on nyt Euroopan unionin jäsen. Meiltä kysyttiin, minkälaisen panoksen me voimme nyt puheenjohtajakauden aikana tehdä. Totta kai uusi komission jäsen on hyvin aktiivinen. Mehän kanssa vertaamme yhteistyötä. Te puhuitte kahdesta asiasta, jotka liittyvät lääketieteeseen ja lääketieteelliseen henkilöstöön nyt Kroatian liittymisen jälkeen. Ongelma todellakin on olemassa, mutta tässä ystävällisessä ilmapiirissä haluaisin kuitenkin sallia itselleni yhden vitsikään kommentin. Meidän ei aina ollut toimia niin peloittelevalla tavalla kuin kun, kuten esimerkiksi puolalaisten putkimiesten tapauksessa. Joskus äh, laajentumisen jälkeen luotiin kuva puolalaisesta putkimiehestä, joka nähtiin vaaraksi koko Euroopalle ja niin edelleen. Sillä oli tiettyjä seurausvaikutuksia mielipiteen muodostuksessa. On olemassa ongelmia, jotka te mainitsitte – mutta on olemassa myös asianmukaiset välineet. Meillä on vaihtoa, me olemme keränneet kokemusta ja EUn tasolla kestävyyden osalta, mikä liittyy terveydenhuoltojärjestelmiimme ja ajatellen ongelmia, joita yksittäisissä jäsenvaltioissa on, se, että lääketieteen henkilöstö jättää, poistuu jäsenvaltiosta, muuttaa pois, merkitsee sitä, että kyllä on ongelmia, mutta ne eivät ole ratkaisevan tärkeitä, eivätkä ne saa olla peloite. Minä olen optimisti ja voin sanoa, me ojennamme teille kätemme sitten kun on kysymys siitä, että teille annetaan apua. Toivon kovasti, että olen nyt puhunut monista kysymyksistä, pyydän ymmärrystä sille, että en ehkä ollut aivan konkreettinen. Aika jo minulla ei ole kunnon vastausta, ja siksi tarvitsenkin tukea ja tarvitsen yhteyksiä teihin. Kiitoksia kovasti, hyvä ministeri. Tässä varmasti nyt pystytte vastaamaan kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Usein näin ei ole, mutta te hyvin kattavasti nyt reagoitte esitettyihin kommentteihin ja vastasitte kysymyksiin. Eli kiitoksia tästä. Nyt näen, että muita puheenvuoropyyntöjä ei enää ole. Näin kysymyksiä esitettiin ainoastaan täällä yhdellä kysymyskierroksella. Toivotan teille ja maallenne kaikkea hyvää puheenjohtaja kaudellenne. Paljon voimaa teille. Usein suhtaudumme kriittisesti kaikkeen, mutta me olemme parlamentissa suurin valiokunta, kun katsotaan lainsäädännöllistä työtä. Ja tässä pyrimme todella tekemään työtä 500 miljoonan eu kansalaisen hyväksi. Meillä kaikilla on vain tämä yksi terveys ja meidän täytyy todella ponnistella sen ehteen, että voidaan parantaa tilannetta, vaikka eletäänkin niukkoja, taloudellisesti niukkoja aikoja. Ja kiitos tästä hyvin vakuuttavasta ja vaikuttavasta esityksestänne. Somit, wir machen jetzt weiter. Hat jeder seine Abstimmkarte? Nyt jatkamme. Onko siellä nyt äh, lomia varten laitettu äänestyskortti koneeseen? Nyt todella toivotan teille kaikille hyvää lomaa. Kiitoksia siitä, että olitte täällä läsnä. Esititte kysymyksiä. Ladatkaa nyt todella akkunne. Tavatkaamme täällä terveinä elokuun lopussa, syyskuun alussa. Oikein mukavaa lomaa kaikille.